Vetoan tähän parlamenttiin, jotta se tukee Puolan ja Pakistanin hallituksen pyrkimyksiä vapauttaa maamieheni. Thank you. Kiitoksia. Tarkistus yksi. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme ehdotuksesta näin muutettuna äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ilmeisesti Faava haluaa käyttää puheenvuoron. Grazie Presidente, col suo permesso vorrei chiedere al Consiglio. Kiitos puhemies. Haluaisin teidän kauttanne pyytää neuvostoa ja muita ryhmiä